Jeg kommer til at tale dansk, så derfor vil jeg opfordre, I will speak Danish here, uh, uh, uh just, um, ja, um, yeah. jeg vil gerne sige uh, velkommen til... No niin, minä aion puhua tanskaa, joten kohotan kaikkia laittamaan kuulokkeet korville. Tervetuloa tänne vetomusvaliokuntaan. 34 jäsentä, vaan uudella, tällä uudella kaudella niistä kuusi on entistä jäsentä, joten nyt tarvitaan uutta verta. Tämä on erittäin upea valiokunta, se on sanottava. Täällä pystytään olemaan yhteydessä kansalaisiin ja kansalaiset pitävät tätä valiokuntaa paikkana, joka työskentelee kansallisten ja puolipoliittisten intressien yläpuolella ja lisää luottamusta ja uskottavuutta, joka juuri vetumusvaliokunnalle pitäisikin olla ominaista. Nyt meidän olisi valittava puheenjohtajisto, edustuksellisuuden hengessä. Tiemme tässä työtä. Vetomusvaliokuntahan toimii Euroopan parlamentin ja kansalaisten välisenä rajapintana ja takia, takaa työmme riippumattomuuden. Tämä edistää uskottavuuttamme. Nyt haluan varmistaa, että kaikki äänestysoikeutetut jäsenet ovat paikalla. Ja pyydän teitä pitämään äänestyskortin lähellä. Voitte äänestää ketä haluatte, kunhan äänestätte. Nyt pyytäisin teitä laittamaan äänestyskortin paikalle niin, että voimme tarkistaa, että kaikki, kaikki ryhmien äänestämän oikeutetut ovat paikalla. äänestys alkaa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 yhdeksän SND-ryhmältä, kolme ECRstä ja kolme Aldelta. Kolme Guelta, kolme vihreiltä, kaksi EFDDltä ja yksi sitoutumaton. Eikä vain? Pitääkö paikkaansa? On puuttuuko joltakulta äänestyskortti? Okej, okay. så vill jag... Eh... Øh, bede om, at få, vi skal først have valgt en formand, og her vil jeg gerne... Ensimmäiseksi valitsemme puheenjohtajan. Onko ehdokkaita valiokunnan puheenjohtajaksi? Hvad hedder han? Hvad Tim Aker, I propose Eleanor Evie. Ehdotan Eleanor Evie. Er der andre forslag? Yeah. Kiitoksia. Onko muita ehdokkaita? Haluaisin ehdottaa Cecilia Wikströmiä. Er, er begge kandidaterne er villige til at modtage valg? Hyväksyvätkö nämä kaksi ehdokasta ehdokkuutensa? Kyllä. Aloitamme siis äänestyksen. Halusin vain todeta, että välttämättä ei tarvita äänestystä. Edustaja Evi saa kaksi minuuttia, kaksi minuuttia molemmalle ehdokkaalle. Voitte esitellä itsenne. Sono. Suuret kiitokset. Olen tässä salissa tänään ehdolla valiokunnan puheenjohtajaksi. Haluaisin kysyä teiltä, oletteko sitä mieltä, että meppeinä olemme tekemässä palvelusta kansalaisille. Minut on verkossa valittu uudella demokraattisella menettelyllä. Meillä oli verkossa esivaalit. Minä olen tulos kansainvälisesti merkittävästä kokeesta ja olen tästä tuloksesta ylpeä ja minulla on kunnia tässä toiminut. Minulla politiikka ei ole mikään ammatti, vaan tehtävä. Tänään olen osallistunut useisiin äänestykseen ja haluaisin tuomita sen, että täällä on rikottu don't-menetelmää ja käytäntöjä, joilla edu, taataan pienimmille ryhmille edustavuus. Ne on kuiten, nämäkin pienet ryhmät on miljoonien äänestäjien tukemia, kuten viiden tähden liike Italiasta. Monet vaihtoehtoiset ryhmät ovat yhdistyneet pyytäkseen DONT-menettelyn käyttämistä valiokuntien puheenjohtajistojen valinnassa. Puhun omissa nimissäni ja ryhmäni sekä viiden tähden liikkeen nimissä. Minun mielestäni tämä nykyinen käytäntö on epädemokraattinen ja epämoraalinen, oligarkkinen ja vallan kahvassa olevien siinä pitämiseen pyrkimme. Haluaisin kysyä, miksi meitä rangaistaan, mistä syystä näin toimitaan. Haluaisin vastauksen teiltä. Tämän päivän äänestys on askel taaksepäin demokratiassa. Toivon, että näin ei enää käy tulevaisuudessa. Siksi FD, EFDD-ryhmä ja viiden tähden liike on täällä pitämässäkin siitä, että näin ei enää käy. Okay, ønsker Cecilie Wikström også ordet? Cecilia Wikström, haluatteko mm, puheenvuoron? I am proud. Kiitos puheenjohtaja. Olen ylpeä ja pidän kunniana sitä, että saan olla ehdokkaana puheenjohtajaksi tässä arvokkaassa ja kansalaisten kannalta tärkeässä valiokunnassa. Minä en halua esittää mitään lupauksia, paitsi yhden asian. Aion olla rehellinen ja reilu puheenjohtaja kaikkien tämän valiokunnan jäsenten etujen ottaa ja haluan sellaisen ilmapiirin, jossa valitsee keskinäinen luottamus, jossa kaikki voivat puhua ja esittää mielipiteensä ja niin, että voimme käydä todellista vuoropuhelua keskenämme ihmisinä, poliittisesti valittuina tämän talon jäseninä. Muuta sanottavaa minulla ei ole kuin, että teen parhaani kuuntelen, puhun ja olen täysin avoin kaikille kollegoille, edustavat he mitä poliittista ryhmää tahansa. Tak. Inden vi går til afstemning, Kiitoksia. Ennen kuin aloitamme äänestämisen, haluan ilmoittaa teille varajäsenistä, jotka ovat täällä varsinaisten jäsenten tilalla QR-ryhmän osalta. Anteeksi vain, jos mahdollisesti äänen nämä nimet väärin. Marina Albiols, sen tilalla on Angelika Valena, Sofia Sakofan tilalla Hassekam. Takisat ja Georgosin tilalla Lopes. SND-ryhmä. Malena Mitsisin tilalla Dali, ECR-ryhmä, Wojciechowskin tilalla Hänän ei vaan toisinpäin, Hänän, Hänenin, Hänän on Wojciechowskin tilalla. Those who vote for uh, uh, Mrs. Evi will vote green, yes, green. Those who vote for Mrs. Vihreä Evi ja punainen Wikström. Eli jos haluatte tukea Eviä, vihreä nappula, ja jos Wikström ja punainen. I repeat, yeah. Äänestys on. Uh, eh, uh, eh, Toistan vielä. Puheenjohtaja kokouksessa sovitun mukaisesti ne, jotka haluavat tukea Rova Eviä painavat vihreää ja Wikströmiä tukevat painavat punaista nappia. Onko tämä nyt selvä? Ovatko kaikki ymmärtäneet? Olkaa hyvä. Nyt on tulkauksessa ollut jotakin väärinkäsitystä. Espanjaksi. Yeah, that's right. Is everything okay now? Understood now? Onko nyt kaikki kunnossa? You open the votes. Äänestys alkaa. Yeah. Still five people to vote. Still five people to vote. Viisi ihmistä vielä puuttuu. Viisi ääntä puuttuu. Ovatko kaikki nyt äänestäneet? Onko joku vielä äänestämättä? Äänestys päättyy. Luvut ovat tässä. Cecilia Wikström on siis valittu. And you come up here. Thank you very much. Thank you for the vote. And to Mrs. Evi especially. Kiitoksia, kiitoksia tästä äänestyksestä. Olen aivan vakuuttunut siitä, että voimme luoda tänne hyvän yhteishengen, ja joka pohjaa kunnioituksen ja monen, molemminpuoliseen kunnioitukseen. Tulen tekemään läheistä yhteistyötä teidän kaikkien kanssa, riippumatta siitä, mistä tulette, ketä olette tai mitä poliittista ryhmää edustatte. Haluan olla reilu puheenjohtaja ja kunnioittaa teitä kaikkea toimia oikeudenmukaisesti. Tässä, tämä valiokunta on hyvin erikoislaatuinen, niin kuin Rova Aukenikin jo totesi. Ja me voimme luoda tänne ilmapiirin, jossa luotamme toisimme ja pyrimme rakentamaan siltoja kansalaisiin kaikissa 27 jäsenvaltiossa. Tehdään siis työtä hyvien tavoitteiden puolesta, niin kuin tässä valiokunnassa on tarkoitus. Haluaisin vielä kerran kiittää teitä kaikkia. Olen vähän liikuttunut tässä. Olen varma, että voimme tehdä hyvää yhteistyötä ja saada aikaan hyviä tuloksia. Kiitokset tästä ja nyt aloitamme tämän hyvän työn. Okay. You have them in English also. I think it's sometimes it's easier that we are all who are not Joskus on ehkä hel- helpompikin, että me, jotka emme ole englannin kielen natiivipuhujia, niin olemme kaikki yhtä hyviä tai huon, huonoja. Ja joskus on ihan hyödyllistä käyttää tätä englantia, niin emme tarvitse tulkkausta joka hetki. Nyt menemme eteenpäin ja valitsemme varapuheen johtajat. And can I have candidates? Mr. Aker? Oh. Herra Aker. Eleonora Evi. Puheenjohtaja ehdotan Eleonora Eviä. Mr. Jar. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitos puheenjohtaja. Onnitteluni ensinnäkin siitä, että nyt valitin puheenjohtajaksi. Uskon, että voimme edelleenkin jatkaa hyvää yhteistyötä valiokunnassa kansalaisten etujen mukaisesti ehdokkaaksi ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi minun ryhmäni esittää rouva Feragutia. Estara feragut, Estaras Feragut, rouva Estaras feragut. Good. And further, more proposals? Onko muita ehdotuksia? So it's green for Mrs. Evie. Evie äänestävät vihreää ja Estaras Ferragutia painavat, äh, tukevat painavat punaista. Okay, the vote is open. Äänestys alkaa. Has everybody voted? Ovatko kaikki äänestäneet? Voimmeko sitten päättää äänestyksen tulokset? 31 ääntä 10 puolesta, eli 10 Eville ja 20 Estaras Ferragutalle. Congratulations! Onnittelut! Voisitteko tulla tänne? So now we need to, to vote for the second vice chairman. Sitten äänestämme seuraavasta toisesta varapuheenjohtajasta Rajar. Äh, Kansanpuolueen ryhmän nimissä on tehdä ehdotuksen. Ehdottamme toiseksi varapuheenjohtajaksi Rova Roberta Metsolan. Mr. Mr. Eka? Uh, okay. I propose Eleanor... Minä ehdotan Eleonora Evia.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 So it's 20. Äänestys päättyy 20 Rova Metsolalle, 11 Eville. Toinen varapuheenjohtaja on siis äh, Rova Metsola. Hän ei ole paikalla. Joten menemme eteenpäin. Kolmas varapuheenjohtaja, onko ehdokkuuksia? Hola, Marle. Hyvä. Marlen Misia ehdotan. Si. Proposals, more suggestions? No. Lisää ehdotuksia. Evi. Eleonora Evi. Tämäpä <laughs> yllätys. Okay, so it's, it's green for Mrs. Mitz. Vihreä Rova Mitzille ja punainen Rova Eville. Äänestys alkaa. The vote is closed with the same result. Äänestys päättyy sama tulos kuin aikaisemmin. Oh, we now open the vote for the fourth vice chairman. No, we, we want to have proposals for the fourth. Sitten pyydän ehdotuksia neljänneksi johtajaksi. Eleonora Evi. Ehdotan Eleonora Eviä. Mr. Jaar. Yeah, yeah. Mr. the floor is yours. Herra Jahr. Haluaisin korostaa, että kansanpuolueen ryhmä ei ole syypää siihen, että äänestäjät valitsevat meidät suurimmaksi ryhmäksi. Ja nyt neljänneksi ehdokkaaksi esittäisin herra Paul Chakia. Thank you, Mr. Yar. We now open the floor. It's green. Kiitoksia. Nyt aloitamme äänestääkseni vihreä herra Chagille. Onko vielä lisää ehdokkuuksia? Tämä on ensimmäinen kerta, kun olen nähnyt sen, että me emme noudata perinteitä ja sääntöjä tässä parlamentissa. Se, että olemme yhtä poliittista ryhmää vastaavaa, tätä kaikki ehdot. Minä olen nähnyt tätä koskaan aiemmin tapahtuvan. Minusta Peter Jaarin argumentti oli, Oma, mitä olen nähnyt täällä, että kansapuolelle sanoo, että me olemme suuri ryhmä, meillä on enemmistö, me vain noudatamme omaa linjaamme. Toivon, että tämä on viimeinen kerta, kun kuulen tällaisen kommentin tässä valiokunnassa. Okay, that was a statement. Thank you very much. Kiitoksia tästä lausunnosta. Voimmeko nyt mennä eteenpäin? Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Olkaa hyvä. Θα ήθελα εκ μέρους του ECR να επισημάνω ότι... ECR-ryhmän nimissä haluaisin viitata seuraavaan. Kahdessa muussa valiokunnassa valiokunnassa esitimme ehdokkaita viiden tähden liikkeestä ja heidät hylättiin. Dontin järjestelmä, joka tähän asti on pätenyt. Nyt voimme kuitenkin nähdä, että kollegat hylkäävät meidän ehdokkaamme. Ja sitten kansanpuolen ryhmä sanoi, että Dontin järjestelmää eh, ei ole käytetty. Me olemme sitä vastaan, että meidät suljetaan tällä ryhmänä ulkopuolelle. Me olemme sitä vastaan, miten täällä toimitaan, koska viiden tähden liikkeen edustajat täällä nyt tavallaan suljetaan ulkopuolelle. Okei, thank you for that statement. Kiitoksia tästä lausunnosta. Nyt äänestämme. Meillä on siis kaksi ehdokasta. Chaki, vihreä nappula, ja Rova Evi, punainen. Äänestys alkaa. The vote